El señor presidente. Buenas noches, amigas. Hänen hyvää iltaa, hyvät ystävät. Jatkamme istuntoa. Täällä on nyt mukanamme komission jäsen, entinen kollegamme Malmström, Ja käsittelemme seuraavaa kohtaa esityslistalla, eli suosittu toiseen käsittelyyn Jean Lambertilta, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiveraston perustaminen. Tämä on mm, erittäin tärkeä aihe, ja Lambert varmastikin puhuu tästä meille hyvin innoittavasti. Eli Lambert esittelijänä teillä on neljä minuuttia aikaa esitellä mietintönne, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. En ole varma, että inspiraatio tästä kovasti löytyy, mutta tietenkin tämä on erittäin ristiriitainen kysymys. Ja monia täällä hirvitti tulla siitä edes puhumaan, joten ne, jotka olimme tarpeeksi rohkeita, tartumme tähän tilanteeseen kuitenkin. Ensinnä haluan lämpimästi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana työssä mietinnön muka- kanssa. Olivat varsin aktiivisia ja me pystymme löytämään yhteisiä neuvottelu kantoja ja toimimme ryhmänä. Ja haluaisin myös kiittää kahta puheenjohtajavaltiota Tsekkiä, mutta myös Ruotsia on erityisesti avoimemmasta lähestymistavasta, jota kuin aiemmin olemme joskus nähneet, kun itse asiassa pystyimme todellakin neuvottelemaan, emmekä vain tunteneet, että teimme juuri niin kuin neuvosto vain halusi. Joskus ainakin tulee, on tullut tällainen tunne. Mitä sitten saimme aikaan? Yhteisen eurooppalaisen turvapaikka, järjestelmän tarkoituksena saada aikaan johdonmukaisia laadukkaita päätöksiä niille, jotka tarvitsevat suojelua ja tämä todellakin voi olla elämän ja kuoleman kysymys tarpeessa oleville, mutta on hyvin tunnettua, että järjestelmä ei toteudu samalla tavalla kautta koko EUn. Aikaerot ovat niin suuria parhaimpien ja huonompien välillä, että luottamusta puuttuu ja tämä voi johtaa siihen, että ne, jotka yrittävät saada aikaan objektiivisia päätöksiä, kärsivät siitä, mitä toista eivät saa aikaan ja sitten loppujen lopuksi kärsivät sitten suojan tarpeessa olevat. Sitten on myös vahva tuntemus joistakin jäsenvaltioista, erityisesti poliittisesta painostuksesta puuttuu solidaarisuutta muiden taholta. Heidän tuen tarpeensa ei saa todellista käytännön vastinetta ja vastausta. Pakolaisrahastossa on ollut yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja tämä on johtanut myönteisiin kehitykseen, mutta on tullut myös selväksi, että rajat tulevat tähän sirpaloituneelle tavalle toimia. Tukivirasto perustettiin siis, jotta saataisiin aikaan pysyvää tukea, jatkuvaa tukea, jotta voidaan saada aikaan koherentti lähestymistapa ja annetaan tukea maille, jotka ovat erityisen paineen alla. Ja jo nyt on erityisiä tehtäviä, joita on määritelty tälle virastolle lainsäätäjän Satian toimesta. Avainkysymys Euroopan parlamentille neuvottelun aikana olivat Euroopan parlamentin rooli suhteessa tukivirastoon, miten saavutetaan suurempaa solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken ja mikä on kansalaisyhteiskunnan rooli ja yhteisku- YK on pakolaisvaltuutetun rooli. On nimitetty myös me olemme päättyneet siihen, että parlamentti kuulee eh, johtajaehdokkaita ja antaa lausuntonsa ja saa sitten myös Äh, palata siitä, miten se on otettu huomioon. Eh, johtaja laatii myös vuosikertomuksen vastuuvaliokunnalle. En usko, että meidän pitää tästä taistella, mutta silti voimme myös kutsua pääjohtajan kertomaan tiettyjen tehtävien toteutumisesta. Parlamentin rooli suhteessa virastoihin on nyt keskustelun alla toimielinten välisessä työryhmässä ja minä kuulun nyt Euroopan parlamentin tiimiin näissä kysymyksissä johtuen osittain kokemukseni, eh, jotka ovat tietyssä määrin saaneet aikaan tiettyä turhautumista sitoutumista tässä neuvottelurupeamassa. Solidarisuus jäsenvaltioiden kesken. Parlamentti halusi sitovia mekanismeja, neuvosto halusi vapaaehtoistyöntä ja lopullinen kieli tässä on neutraalimmalla tasolla, mutta meillä on kuitenkin ulkoista arviointia turvapaikka-asioiden tukivirastosta, joka sitten arvioi sen vaikutusta käytännön yhteistyössä turvapaikkakysymyksissä. Mitä tulee sitten konsultiivisen foorumin sen rooliin, sieltä on todella asiantuntevuutta saatavissa jäsenvaltioille ja näyttää selvä, selvältä, että tällainen asiantuntemus voisi olla erittäin arvokasta. Tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot ovat aktiivisissa yhteyksissä kansalaisjärjestöihin ja me halusimme myös varmistaa, että paikallisviranomaiset, jotka usein toteuttavat näitä päätöksiä yhteisessä turvapaikkajärjestössä, saavat myös tilaisuuden tulla mukaan tähän. Olemme siis tyytyväisiä, että saatiin hiukan eloa tähän elimeen. Lopuksi olemme sitä mieltä, että Tukivirastolla voi olla erittäin arvokas rooli, kun se kehittää yhteistä järjestelmää. Me toivomme, että se tulee laadukas elin, vaikkakaan emme voineet saada kaikkia lopputekstin ja näin saadaan aikaan keskeistä tukea ja luottamuksen henkeä, mutta pyytäisin, että jäsenvaltiot olisivat mukana ja toimisivat avoimemmin sen suhteen, mitä muut toimielimet ja valitut viranomaiset ja kansallisyhteiskunta voi antaa koska vaikkakin tässä on kysymys jäsenvaltioiden keskeisestä yhteistyöstä, niin tämä ei ole pelkästään hallitusten välistä toimintaa. Kyseessä on eurooppalainen elin, jota olemme tässä luomassa. Kiitoksia. Kiitoksia, Jean. Seuraavaksi komission jäsen Malmström, hän voi komission nimissä puhua tästä mietinnöstä. Olkaa hyvä. President. Kiitos. Ähm, hyvä puhemies, hyvät jäsenet. On hyvä, että nyt ollaan lähellä asetuksen hyväksymistä, jolla tuki virastoaikaan saataisiin. Jo viime vuoden helmikuussa komissio asiaa esitti ja neuvosto ja parlamentti ovat sitoutuneet asian käsittelyyn. Yhteinen turvapaikkajärjestelmä on ollut tavoitteena yhteisössä jo pitkään. Ja komissio ja minä itse olemme sitoutuneet tähän. Tarvitaan hyvin toimivaa yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin perustuvaa järjestelmää. Ja sen tulisi pohjautua myöskin solidaarisuuteen, ja tämä tarkoittaa solidaarisuutta alkuperä transittomaihin ja turvapaikanhakijoihin, mutta myöskin jäsenmaihin nähden. Ja jos tätä halutaan vahvistaa jäsenmaiden välillä, tarvitaan käytännön yhteistyötä eri viranomaistahojen välillä kun ollaan perustamassa yhteisön turvapaikkajärjestelmää. Ja tärkeää on myöskin saada aikaan tukivirasto. Sitä vuonna 2008 esitettiin ja Tukholman ohjelman myötä asiasta päätettiin viime vuonna. Ja tämä on yksi tukipilari yhteisessä järjestelmässä. Ja niin kuin Tiedätte, valettaan tämä tulee ja se tarjoaa jäsenmaiden viranomaisille käytännön tukea ja auttaa myöskin yhteistyön kehittämisessä eri jäsenmaiden välillä. Ja tähän koulutustoimien myötä päästään ja myöskin tietojen vaihto on tärkeä osa tässä. Virasto tarjoaa tukea myöskin jäsenmaille, joilla on erityisiä paineita lähettämällä asiantuntijaryhmiä paikan päälle auttamaan turvapaikka-asioiden käsittelyssä. Haluaisin kiittää lämpimästi Euroopan parlamenttia ja kaikkia esittelyitä erityisesti Jean Lambertia tehdystä työstä, mutta myöskin herra Moresia hyvistä tarkistuksista liittyen pakolaisrahastoon ja myöskin varjoesittelijöille. Kiitokset tukenne on ollut äärimmäisen tärkeää ja teemme toivottavasti hyvää yhteistyötä vielä tämän hankkeen ihan loppuvaiheessakin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten puhujat, jotka puhuvat poliittisten ryhmien nimissä. Ensin Busutil. Hän puhuu kansanpuolueen nimissä kaksi minuuttia. Grazie, sur president. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin onnitella Lämpörtiä tästä mietinnöstä ja siitä menestyksestä, joka hän on saavuttanut tässä asiassa. Hän on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja kansanpuolue puoltaa tämän viraston perustamista ja haluamme antaa sille lisää tukea ja meistä tämän erittäin merkittävä askel eteenpäin, kun panemme täytäntöön yhteistä pakolaispolitiikkaa ja turvapaikkapolitiikkaa EU:ssa. Maltalaisena olen myöskin ylpeä, olen tyytyväinen, mutta myöskin ylpeä siitä, että tämä tukivirasto perustetaan oman maani pääkaupunkin eli Valettaan. Haluaisin todeta, että tukivirastossa on ymmärrettävä, että eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka on perustettava yhdelle sanalle eli solidaarisuudelle. Solidaarisuus jota tulee osoittaa niille ihmisille, jotka tulevat Eurooppaan ja pyytävät turvapaikkaa, ja joilla on oikeus saada suojaa Euroopasta. Tukivirastossa on varmistettava, että tätä suojaa voidaan antaa, ja täytyy olla solidaarisia niiden maiden suhteen, kuten komission jäsen aivan oikein totesi, niiden jäsenvaltioiden suhteen Euroopan unionissa, joissa on näitä ongelmia jo omasta takaa. Ja tätä taakkaa ei ole jaettu niin kuin pitäisi, Eli solidaarisuus on ymmärrettävä mahdollisimman laajalla tavalla, koska kyseessä on kolikon kaksi puolta, solidaarisuus niitä kohtaan, jotka sitä ansaitsevat, ja solidaarisuus niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin kohdistuu erityisiä paineita. Tähän mennessä tämä viesti on ymmärretty, solidaarisuuden merkitys on ymmärretty, mutta Tämä täytyy myöskin näkyä konkreettisesti. Ja Euroopan turvapaikka-asioiden on nyt vauhdittamassa ja vahventamassa tätä periaatetta. Solidaarisuutta on osoitettava myöskin toiminnassa ja tällä tavalla voimme olla aidosti solidaarisia. Ja toivon, että tämä virasto aloittaa toimintansa mahdollisimman pikaisesti. Ja tietysti haluaisin todeta, että Euroopan parlamentti seuraa hyvin tarkkaan sitä, miten se toimii seuraavina kuukausina ja vuosina. Kiitoksia. Olemme täällä nyt pienessä piirissä, joten en halua nyt leikata puheaikojanne, joten pitäkää kiinni näistä omien ryhmienne puheajoista. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Guillaume. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, puhemies, ensin haluan omasta puolestani onnitella esittelen Lampesia myös, myös herra Morasta eri hyvä, erittäin hyvästä työstä. Näin muutaman päivän kuluttua heti, kun il, lentotilanne on parautunut, voimme vaikuttaa tämän tukiveraston aikaansaamiseen oletaan, että olemme yksimielisiä. Yhdestä asiasta on hyvä asia, että tämä tukivirasto perustetaan lähitulevaisuudessa käytännön yhteistyön työssä tukivirasto korjaa puutteita jäsenvaltioiden toimintamalleissa ja varantaa myös harmonisaatiota. Näin voidaan varmistaa johdonmukaisuus, jota tällä hetkellä puuttuu käytännöistä. Haluaisin myös korostaa tärkeää roolia, joka kansalaisyhteiskunnalla on, kun se osallistuu konsultatiivisen foorumiin. Yhteiskunta vaikuttaa kentällä ja se voi antaa hyvän kuvan tilanteesta ja myös kertoo puutteista kansainvälisellä tasolla. Meidän pitää tunnustaa, että jotakin jonkin verran katkeruutta tähän asiaan kyllä liittyy. Euroopan parlamentti pahoittaa, että se ei voi olla olennaisessa roolissa esimerkiksi pääjohtajan valinnassa, hinta tulee itse virastoon. Sen on mahdotonta olla mukana solidarisuusjärjestelmässä, joka on kuitenkin pakollista jäsenvaltioiden kesken, jotta voitaisiin helpottaa tilannetta joissakin maissa käytännössä. Tämä solidarisuus, vapaaehtoinen solidarisuus on pelkkiä sanoja, jos ei edes vedota tällaisen sitovampaan järjestelmään, niin miten siihen voidaan edes päätyä? Tämä kysymys on edelleenkin ajankohtainen ja jatkossakin tulemme tästä muistuttamaan neuvostolle ja komissiolle. Viraston luominen osoittaa, että todellakin tarvitaan eurooppalainen yhteinen turvapaikkajärjestelmä ja kaikki jäsenvaltiot ovat sitä vaatineet, kun tulee kysymys julkilausumin, kuten eurooppalainen sopimus maahanmuutosta. Mutta outoa kyllä, nämä samat jäsenvaltiot ovat aivan toimettomia silloin, kun pitäisi siirtyä toimiin sanoista ja toimia yhteisen sääntöjen puolesta käytännössä. On todellakin pahoiteltavaa, miten neuvosto on hyväksynyt erilaisia toimenpiteitä kans sal- salais- laittomassa maahanmuuttoasiassa mutta se ei kuitenkaan halua neuvota turvapaikkapaketista. Se on ollut jumissa jo useita kuukausia. Öö, tässä toimitaan poliittisella tasolla ja vetoiset jäsenvaltiot rakentaisivat todellista solidarisuuden Eurooppaa. Toisaalta me tiedämme, että nämä tukahduttavat toimet heikentävät turvapaikkamahdollisuuksia ihmisille, jotka öö, eri esteiden takia ryhtyvät yhä vaarallisempiin reitteihin ja pyrkivät tätä kautta tulemaan Eurooppaan. Tarvitaan todellista turvapaikkamenettelytapojen harmonisaatiota ja takeita turvapaikanhakijoille. Turvapaikkapaketista näkyy, että jäsenvaltiot vieläkin vastustavat asiaa ja vieläkin halutaan pitää kiinni kansallisista toimista, toimintavoista. Ja vastentahtoisuus näkyy myös budjetissa yhteisessä politiikassa ja tämä tuntuu aivan kestämättömältä näinä kriisiaikoina. Eurooppalainen vastuu on kuitenkin valtava näissä kysymyksissä kysymyksessä. Tällä hetkellä kolmannet maat enemmän kuin me kantavat vastuussa näistä kysymyksistä. Meidän pitää nopeasti saada aikaan tämä tukivirasto, koska on nopea, on, täytyy to- pystyä toimimaan nopeasti. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Virgia vasemmistosta. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Madame la Commission. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Turvapaikkaoikeus on yksi EUn perusoikeuksia ja kukaan ei julkisesti sitä aseta kyseenalaiseksi. Kuitenkin eurooppalaisen politiikan realiteetti tällä alueella on hiukan erilaista. Vuonna 1999 EU alkoi harmonisoida tätä politiikkaa ja tällä hetkellä on nähty, että hakijoiden määrä on laskenut huomattavasti. Myöskin Guessa olemme tyytyväisiä jos tämä osoittaa, että ihmisoikeustilanne on parantunut maailmassa. Me kaikki kyllä tiedämme, että näin ei ole. Kes- silloin kun torstai-iltapäivän kes- keskustelua pidetään, niitä pidetään syystä, ja vuonna 2004 alettiin harmonisoida näitä toimia, ja huomattavia eroja oli jäsenvaltioiden välillä, ja me tiedämme, että osa näistä käsittelystä on ulkoistettu, jotkut eivät edes pysty enää hakemaan turvapaikkaa. Ja mitä tulee näiden käsittelypyyntöjen vähenemiseen, nyt palaamme Ranskaan. Ja itse olen ranskalainen, tiedän mistä tämä johtuu. Kun kerrankin on seurannut turvapaikan hakua virastoissa, voi tietää mikä on tilanne. Nämä miehet ja naiset joutuvat näyttämään todisteita kidutuksesta, joita he ovat kärsineet, ja se on sietämätöntä. Tämä ehdotus, jota nyt tarkastellaan tänään, on kuin tuulahdus ilmaa, ja sen avulla voidaan parantaa eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa, ja tarkoituksena on edistää käytännön tason yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, erityisesti parantamalla tiedonsaantia lähtömaista, ja tämä on hyvä asia. Valtaosa ehdotuksista, joita parlamentti on tehnyt, ensimmäisessä käsittelyssä jäivät voimaan neuvostossa, ja me tiedämme, että tämä johtuu lähinnä puheenjohtajavaltio Ruotsista, ja haluamme kiittää heitä siitä. Lisäisin vielä, että Ruotsi on jollain tavalla mallioppilas, ja olisi hyvä, että muut maat toimisivat samalla tavalla näissä kysymyksissä. Ensimmäisessä käsittelyssä, samoin kuin toisessa käsittelyssä, me tuimme esittelijäämme ja minäkin haluaisin onnitella ja kiittää häntä. Me toimimme samoin täysistunnossa ja todellakin toivomme, että tämä pieni edistysaskel on uusi käänne kohta eurooppalaisessa turvapaikkapolitiikassa sen sijaan, että käpärymme itseemme. Se, mitä uskallamme tehdä täällä, me voimme onnistua siinä, että voimme ottaa vastaan näitä miehiä ja naisia, joilla on oikeus turvapaikkaan, kuten on todettu kansainvälisissä teksteissä ja eurooppalaisessa ihmisoikeusyleissopimuksessa, joka pian tullaan ratifioimaan. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmän nimissä Borgetsio, kaksi ja puoli minuuttia. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Tässä solidaarisuuteen viitattiin, kun asiasta puhuttiin, mutta tästä yksi aspekti puuttuu, turvallisuuden aspekti. Ei riitä pelkästään olla yhteydessä eh, eh, tahoihin, jotka näitä asioita hoitavat. Itse olen esimerkiksi eh, Torinon poliisiviranomaisten kanssa ollut yhteydessä ja he sanoivat minulle, että niin varsin monessa tapauksessa turvapaikan hakijoilla on esittää väärennettyjä asiakirjoja ja muita. Eli aiotaanko tätäkin aspektia tarkastella, siis turvallisuuden aspektia. Mielestäni tässä e, asiakirjassa turvallisuuden aspektia ei ole riittävän hyvin painotettu, vaikka se on tärkeää, sillä emme halua saastuttaa tärkeää periaatetta, tätä turvapaikka-asiaa silloin, jos sitä väärin käytetään vääriä perusteita hyödyntäen ja pyritään väärin perustein näin pääsemään yhteisön alueelle silloinkin, kun mitään varsinaisia perusteita tälle ei ole. Asetuksen artiklassa kaksi sanotaan, että virasto edesauttaisi jäsenmaiden välistä yhteistyötä yhteisen turvapaikkapolitiikan toteuttamisessa myöskin ulkoisen aspektin osalta. Ja artiklan 7 tulisi tätä täsmentää, mutta se vain epäselvästi sanoa, että virasto voi perustaa yhteistyön muotoja teknisissä kysymyksissä kolmansien maiden kanssa. Mielestäni tässä pitäisi mennä pidemmälle. Ja kysynkin, miksei tässä tarkemmin ole tätä asiaa tarkasteltu. Esimerkiksi olisiko mahdollista ajatella virastoja myöskin kolmansien maiden taholta perustettavaksi. Ehkä tämä helpottaisi myöskin tilannetta ja näin maat voisivat käsitellä näitä kysymyksiä hieman suoremmin. Jotkut näistä asioista puhuivat, mutta on tärkeää myös tukea näitä kolmansia maita. Ja jos ajateltaisiin esimerkiksi Pohjois-Afrikan alueelle tai Saharan eteläpuoliselle alueelle tällaisia virastoja, koska näiltä alueilta paljon turvapaikanhakijoita lähtee. tietysti meidän eh, ulkohallintoamme voitaisiin hyödyntää, mutta hyödyntää näitä sitten kolmansissa maissa. Näin saataisiin vastuu näiden maiden kannettavaksi. Nämä ovat tärkeitä aspekteja, jotka tulisi myöskin pitää mielessä. On muistettava myöskin Välimeren eh, alueen tilanne Euroopan unionissa. No ei riitä, että meille lähetetään lisää viranomaisia, niitä meillä on jo omasta takaa tarpeeksi. Me tarvitsemme resursseja, varoja eh, tilanteen hoitamiseksi No joku sanoi, että no Ruotsissa asiat hoidetaan hyvin. No kyllä varmasti, mutta Ruotsin tilanne on varsin erilainen kuin esimerkiksi Maltan, Italian tai Ranskan tilanne. Eli nämä seikat on huomioitava riittävää vastuuta myös taakanjaon osalta tulisi yhteisön pystyä kantamaan. Eli tarvitsemme todellisia varoja. Kiitos. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomien nimissä kaksi minuuttia. Overmaier, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Turvapaikkapolitiikan vähentäminen, jotta voidaan vähentää sekundaarista maahanmuuttoa jäsenvaissa, joihin kohdistuu erinäisiä paineita, on tietysti hyvä idea. Mutta siitä huolimatta on epäilyksiä sen suhteen, onko se, että luodaan tällainen tukivirasto, onko se edes tarpeellista – Sille ei saa antaa liikaa toimivaltuuksia ja tässä ollaan taas lähentymässä Euroopan turvapaikkapolitiikan keskittämistä ja tarkoituksena on saada aikaan korkea suojan taso ja ainakin esimerkiksi Itävalta haluaa tällaista. Eroja pitäisi tasoittaa ja kaikki kuulostaa tietysti hyvältä, mutta nämä perustelut ja nämä toiminnan laajentaminen on kuitenkin Lissabonin strategian vastaista, koska tässä ei ole otettu huomioon toissijaisuusperiaatetta. Ja tämä tavoitus vähentää maahanmuuttoa. No, mielestäni tässä nyt toimitaan väärin. Käytännössä tämä ei tule toimimaan ja maahanmuutto on usein pitkäaikaista toimintaa. Ja tässä on epärealistisia ehtoja, jotka vaarantavat turvallisuuden. Ja tässä on laajennettu perheen käsitettä myöskin isoäiteihin. Ja tämäkin aiheuttaa lisäongelmia. Ja sitten täytyy ottaa huomioon myöskin se, että tällä hetkellä työttömyys on erittäin korkealla tasolla. Ja sitten perushuolto, mitä ajatellaan esimerkiksi Itävalta ja Saksaan sitä ei pystytä rahoittamaan. turvapaikka tukivirasto ei ole tarkoituksenmukainen. Meillä pitää olla yhteinen turvapaikkastrategia, koska tässä ehdotuksessa toimitaan niin, että se ei näissä kyseisissä maissa kyllä ainakaan tule toimimaan. Kollega. Kiitoksia. Ja tähän päättivät puheenvuoron puhujat, jotka puhuvat poliittisten ryhmien nimissä, ja sitten kollegat, jotka puhuvat henkilökohtaisesti ja ensimmäisenä Papa Nikolaou, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Käytännössä eurooppalaisen tukiviraston luominen on erittäin tärkeä symbolisesti ja käytännössä, koska näin Malta esimerkiksi, kärsii suuresta paineesta, mitä tulee turvapaikan hakemiseen, niin tämä tukivirasto voisi auttaa. Ajattele, ajatellaan vaikka myös laitonta maahanmuuttoa. Vieläkin tärkeämpää on jäsenvaltioiden välinen yhteistyö turvapaikkakysymyksissä. Ja lisäksi täytyy korostaa, että pitää mennä pidemmälle. Yli kansallisen toiminnan, kansallisen toiminnan välillä on suuria eroja, niin kuin täällä on jo sanottu. Sitten eh, oma asiansa on mahdollisuudet, joita jollakin jäsenvaltiolla on myöntää turvapaikkoja. Tilante, tilanteet, tilanteet vaihtelevat suuresti maassa toisen ja hakijat tietävät tämän. Tarvitaan siis harmonisaatiota ja tätä pitää toteuttaa, pystyä toteuttamaan myös käytännössä. Euroopan turvapaikka tukivirasto on, tulee olemaan erittäin tärkeä väline myös Euroopan pakolaisrahastolle ja kolmansien maiden pakolaiset voivat tätä kautta päästä helpommin Eurooppaan. Mitä tulee kolmansiin maihin, tässä on yksi askel eteenpäin, mutta niitä pitää myös painostaa, että nekin tekisivät oman osuutensa. Me kaikki tiedämme, että suurta painostusta on jäsenvaltioissa, tai painostusta koetaan jäsenvaltioissa, tietysti eteläisissä jäsenvaltioissa. Tästä huolimatta meillä ei ole komissiolta ehdotusta, sellaista ehdotusta, joka todellakin olisi käytännön läheinen ja toimiva. Korostan todellakin, että tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Muistuttaisin myös siitä, että paineet joissakin jäsenvaltioissa ovat todella kovat ja EU:ssa on kyllä merkittäviä välineitä, joiden avulla voidaan vaikuttaa turvapaikapolitiikkaan. En halua toistaa, mitä täällä on jo sanottu muista jäsenvaltioista. Oma asiansa on mm, pakolaisuus toinen asia on taas laiton maahanmuutto. Sitä vastaan pitää taistella. Me tarvitsemme parempia käytäntöjä, että voimme tätä kautta taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Mutta kuitenkin on tärkeää pystyä myöntämään turvapaikka tarvitseville. Palabra, señor. Kiitoksia ja sitten Bafton kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Tukiviraston perustaminen on opt-out-mahdollisuutemme vastainen ja liittyy myös Schengenin säännöstön 14 miljoonaa euroa myönnettäisiin Maltan virastolle. Ja olisi tärkeää, että kansalliset hallitukset voisivat päättää sitoumuksestaan. Tässä on muuten syntymässä uhka UK rajavalvonnan itsenäisyyttä ajatellen. Me haluamme itse päättää siitä, ketä maahan pääsee, sillä paineet ovat varsin suuret maallamme. Kun meillä on ongelmia, emme useinkaan tukea saa, vaan pikemminkin otetaan varoja e, ja tehdään sitten päätöksiä meidän puolestamme. Olisi parempi perustaa uusia kouluja, e, sairaaloita ja muita Britanniaan tälläkin rahasummalla ja meidän on pyrittävä tarjoamaan hyvät elinolosuhteet kaikille kansalaisillemme. Varsin paljon maassamme elää ihmisiä, jotka eivät ole siellä syntyneet. Kuinka tuetaan kaikkia? Mistä varat otetaan? Haluatteko perustaa uuden tukiviraston ja näin aiheuttaa vain lisäpaineita meille? Vaalikampanjassa me kaikki puolueet haluavat jollain tavalla turvapaikkakysymykset hoitaa, koska sitä kansa toivoo. Mutta mitä tässä nyt sitten tehdään? Euroopan komissio haluaa kaikki valtuudet turvapaikkakysymysten osalta itselleen. No niin, tässä ei ole huomioitu kansalaisten toimeita. Halutaanko kumota tässäkin asiassa Britannian opt-out-mahdollisuus? Tämä on erittäin tärkeä kysymys kansalaisille. Me halutaan eh, rehelliset vastaukset. Kansalaiset haluavat tietää, mitä täällä suunnitellaan. Kiitos. Kiitoksia. Nyt alkaa menettely ilman puhujalistaa. Täällä on vain yksi nimi, eli Silvestris. Hän saa minuutin puheenvuoron ja sen jälkeen mikrofoni katkaistaan. Teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Non bisogna mandare. Niin, ei tarvitse lähettää solidarismia eh, virastolle, eh, joka miettii näitä reaalitilanteita. Katsoisimme että sinällään tärkeä asia, mutta olisi pidettävä huoli siitä, että se todellakin takaisi nopeamman käsittelyn ja toisaalta eh, järeämmät välineet silloin, jos havaitaan, että väärinkäytöksiä on ilmenemässä. Ja ihan lyhyesti haluaisin vielä muistuttaa asiasta, jonka Borgetsio esiin nosti, eli Italia ja varsinkin Italian eteläosat ovat varsinaisia pääsykanavia maahan muutolle ja turvapaikan hakijat nimenomaan näiltä alueilta toivovat paljon, koska historiallisesti ovat saaneet hyvän vastaanoton. Ja nyt tarvitaan eurooppalaista tukea. Nämä Euroopan unionin alueet, jotka ovat lähellä näitä rajoja, niin nimenomaan näitä alueita on tuettava ja tuettava myöskin taloudellisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi komission jäsen. Hän voi vastata näihin puheenvuoroihin. Ja päätämme sitten puheenvuoron esittelijän Lambertin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen kiitollinen vahvasta tuesta viraston luomisessa. Enemmistö oli tätä, tätä mieltä. Tätä jäsenvaltiot ovat yksimielisesti pyytäneet. Myöskin ne valtiot, joilla on erikoislupa, eikä komissiolla ole mitään aikomusta sanella mitään poikkeuksia isolle britannia Tämä on Iso-Britannian oma päätös. Mutta vahvaa tukea on tullut myös täysistunnosta tälle tukivirastolle, ja olen todellakin tyytyväinen, että sinne tullaan luomaan. Tietysti tiedämme, että erityisesti erityisesti tiettynä kausina on paljon painetta Välimeren maille maahanmuuttokysymyksissä ja virasto voi tässä auttaa ja tukea. Mutta se on virasto, joka toimii koko EUn puolesta. Pakolaisia tulee myös keskiseen ja pohjoiseen ja itäiseen Eurooppaan. Se koskee koko EUta vaikka se nyt tulee sijaisemman vallettassa. Se ei ole vain uusi virasto, vaan se on todellinen kulmakivi, kun rakennetaan yhteisturvapaikkajärjestelmä, ja se on tärkeä väline, kun tuetaan jäsenvaltioita auttamaan, kehittämään yhteisiä standardeja, käytäntapoja, ja tuetaan tätä kautta myös jäsenvaltioita, jotka kokevat erityistä painetta. Siinä jaetaan tietoja, parhaimpia käytäntöjä, asiantuntija ja niin edelleen. Tietenkin jäsenvaltiostahan aina lopulta riippuu, ketkä voivat päästä ja sitten tiettyjä menettelytapoja kuitenkin harmonisoidaan. Mutta kuten täällä on sanottu, tässä kehitetään yhteistä turvapaikkajärjestelmää Euroopan. Tämä on vain yksi osa siitä. Niin kuin Estelle itse taisi sanoa, me olemme nyt jääneet hiukan jumiin, mitä tulee muuhun pakettiin ja komissio on tyytyväinen parlamentin antamaan tukeen, jotta voidaan edetä näissä kysymyksissä niin eteenpäin. että todellakin äh, aika pian voimme saada aikaan yhteisen turvapaikkapolitiikan EU-hun. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Jean Lambert esittelijänä. Kaksi minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin nyt selventää pari kysymystä, jotka ovat nousseet esiin. Harmi, että jotkut kysymykset sitten eivät nyt jääneet kuulemaan vastauksia. No, millaisia turvapaikkavelvollisuuksia on? No, ne on säädetty yleisopimuksissa, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Ja se ei ole sama kuin maahanmuuttopolitiikka. Ja pitäisi nyt muistaa tämä ero. Ja ne, jotka ovat huolissaan rahoista, no jos nyt teen puoluepoliittisen pointin, jos jotkut jäsenvaltiot lakkaisivat luomasta Iranista ja Afganista pakolaisia, niin varmaan voisimme säästää paljon rahaa ja säästää paljon ihmisten kurjuutta. Mutta sitten muut kohdat, jotka tulivat esille. No, nyt toivotaan, että parantamalla tämän järjestelmän laatua tietyissä jäsenvaltioissa, tällä tavalla voidaan lisätä luottamusta jäsenvaltioiden välillä ja ratkaista tiettyjä turvapaikkakysymyksiä, mutta näin jäsenvaltiot voivat katsoa, että tukea saa silloin, kuin heillä on erityisiä taakkoja. Ja kuten tuli esille, jotkut jäsenvaltiot ovat maantieteellisesti kovan paineen alaisena. Ja monet maat eivät edes kuulu EU-hun, vaan muille alueille. Ja oli mielenkiintoista kuulla, kun kollega halusi lisätukea tälle tukivirastolle, mutta en ole nähnyt hänen tarkistuksiaan tästä aiheesta. Myöskin haluan tehdä selväksi, että että turvapaikkaisuuden tukivirasto ei määrittele ihmisten statusta, se ei vie tätä roolia jäsenvaltioilta, joten kaiken kaikkiaan olen kiitollinen kollegoiden kommenteista ja olen kiitollinen niille, jotka ovat auttaneet minua tämän mietinnön laatimisessa. Ja uskon, että me kaikki, tai ainakin valtaosa meistä, haluaa sitten olla paikalla valetassa, kun tämän virasto avataan ja voimme aloittaa työmme. Kiitos. Voy a cerrar el... Kiitoksia. Keskustelu päättyy, mutta kuitenkin haluaisin vielä kommentoida, että tämä ei ole mikään neutraali kysymys 14 vuoden